president huomenta kollegat istunto on avattu. ensimmäinen kohta esityslistalla on neuvoston ja komission julkilausumat EUn turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikan uudistaminen Välimerellä ja Afrikassa jatkuvan humanitaarisen kriisin valossa. Avataan keskustelun tämän puheenvuoro Rova Ciottille neuvoston puolesta. Tervetuloa, olkaa hyvä. President, honorable... Puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Maahanmuuttotilanne Välimerellä on huomattavasti parantunut viime vuosina, kun ajatellaan, kuinka paljon ihmisiä on saapunut Eurooppaan. Vuonna 2018 noin 150 000 laitonta rajanylitystä rekisteröitiin Euroopan ulkorajoilla Välimerellä. Tämä on alle neljänneksen vähemmän kuin vuonna 2017, ja tämä on alin taso viiteen vuoteen. Vuoden 2018 kokonaisluku oli myöskin 92 prosenttia vähemmän kuin huippulukemat vuonna 2015. Tämä osoittaa, että päättäväinen ja kattava toimintamme ja sitoutumisemme kumppanimaiden kanssa on kantanut hedelmää ja meidän kannattaa jatkaa tällä tiellä. Liian monet tietysti edelleen kuolevat merellä ja meidän täytyy jatkaa ponnisteluita, jotta näitä lukuja saadaan alemmas. Mutta vuonna 2018 tämä lukema myöskin väheni neljänneksellä verrattuna vuoteen 2017. Ja pelkästään keskivälimeren reitillä tämä lasku on yli 50 prosenttia. UNHCRn arvioiden mukaan vuonna 2018 Libyan rajavartiosto pelasti lähes 50 000 maahanmuuttajaa meriltä. EUlan roolinsa tässä lukemassa ja haluaisin viitata viimeaikaisiin tapahtumiin Libyassa ja Afrikan rahastoon. Vuodesta 2014 Euroopan unioni on käyttänyt 338 miljoonaa euroa maahanmuuttoon auttohankkeisiin Libyassa. 318 EUn hätärahastosta Afrikalle ja 20 miljoonaa kahdenvälisenä avustuksena. Kolmannes 91 miljoonaa annettiin tukemaan Libyan rannikovartiostoa koulutuksena ihmisoikeuskysymyksissä ja kaluston osalta, jotta Tripolissa pystyttiin varautumaan tilanteeseen ja tuettiin myöskin Libyan omaa meripelastuskoordinointikeskusta. EUn toiminnalla on annettu koulutusta yli 237 henkilölle rannikkovartiostosta ja EASO on kouluttanut on antanut koulutusta maahanmuuttomenettelyissä. Ja kun ajatellaan tukea Libyalle, Suuri osa rahastosta, 134,7 miljoonaa, tällä tavalla on autettu maahanmuuttajia, ja tämä kattaa myöskin humanitaariset palautukset, mukaan lukien uudelleenkotouttamistuki, josta on hyötynyt yli 16 000 maahanmuuttajaa viime vuonna ja yli 19 000 vuonna 2017. EU tukee turvapaikanhakijoiden poistamista Libyasta osana evakuointimekanismia UNHCRn alaisuudessa. Ja vuodesta 2017 tästä on hyötynyt yli 2800 henkilöä. Ja 4. joulukuuta 2018 kuukauden neuvotteluiden jälkeen UNHCR jälleen teidän tuellanne pystyi avaamaan vastaanottokeskuksen Tripoliin. Se on ensimmäinen avoin keskus Libyassa, jossa on maahanmuuttajia, jotka on vapautettu pidätyskeskuksesta ja jotka odottelevat uudelleen sijoittamista. Kaikesta huolimatta kaikilla välimeren reiteillä on edelleen haasteita ja ne ovat hyvin erilaisia. Neuvoston päätelmissä kesäkuulta on todettu, mitkä ovat kunkin reitin prioriteettitoimet. Eli me jatkamme tämänhetkisen politiikan täytäntöönpanoa Välimeren keski- ja itäosissa. Itäreitillä lukemat ovat alhaiset, mutta laittomien saapumisten lisääntyminen Kreikan ja Turkin rajalle osoittaa, että meidän pitää olla valppaina tämän reitin suhteen. Yhteistyö Turkin kanssa ja myöskin Länsi-Balkanin kumppanien kanssa ovat keskeisiä. Ja työmme naapurimaiden kanssa Välimerellä kiireellisissä asioissa on saanut täydennystä maista, jotka ovat eteläisemmässä Afrikassa. Ja meillä on Kartumin prosessi, Vallettan toimintasuunnitelma ja ne ovat osa EUn kattavaa yhteistyötä afrikkalaisten kumppanien kanssa. Meillä on vankkoja rahoitusvälineitä, esimerkiksi Afrikan rahasto, jota kautta EU on käyttänyt yli 4 miljardia euroa toimiin tärkeimmissä maahanmuuttomaissa. Myöskin uusia yhteistyöhankkeita on tulossa, kuten EU AA-ministerikokous 21. ja 2. tammikuuta. Ja tällä tavalla vahvistetaan alueiden välisiä yhteyksiä ja puututaan yhteisiin haasteisiin. Ja näin luodaan säännöllinen keskustelufoorumi afrikkalaisten kumppanien kanssa. Puhemies, hyvät ja naiset ja herrat, kun ajatellaan EUn turvapaikkasääntöjen uudistamista, neuvosto on tehnyt intensiivistä työtä näiden monimutkaisten asioiden parissa usealla puheenjohtajakaudella. Ja he, neuvosto ja parlamentti ovat neuvotelleet ja tuloksena on se, että on edistytty viidessä yhdeksästä ohjelmasta. Anteeksi, rouva kollega, tuosta kuunnellusta puhujalle, kiitos. Rouva, teille nyt ei ole puheenvuoroa. Olkaa hyvä, voitte jatkaa. The Romanian presidency. Puheenjohtajavaltio Romania on valmis jatkamaan näitä ponnisteluita, jotta saamme aikaan edistystä silloin, kun se on mahdollista. Ja sitten muissa tärkeissä lainsäädäntökysymyksissä, kuten Schengenin rajasäännöstö viisumisäännöstö, maahanmuutto, yhteyshenkilöiden verkosto. Puheenjohtajavaltio toivoo saavansa kolmikantaneuvottelut päätökseen parlamentin kanssa ennen vaaleja. Ja sitten kun ajatellaan raja- ja rannikkovartiostoa, neuvosto ja parlamentti ponnistelevat paljon saadakseen aikaan kannan, jonka pohjalta he voisivat käynnistää toimielinten väliset neuvottelut on kuitenkin suuria mielipideeroja jäsenvaltioiden välillä tietyissä tärkeissä turvapaikka kysymyksiin liittyvissä asioissa, esimerkiksi Dublin-asetukseen liittyen. Mutta kaikki jäsenvaltiot ovat samaa mieltä siitä, että meidän täytyy löytää oikea tasapaino, kun ajatellaan vastuuta, solidaarisuutta. Tähän mennessä ei ole vielä löydetty kompromissia konkreettisista elementeistä tässä tasapainossa. On todettu, että jos vahvistetaan jäsenvaltioiden vastuuta, niistä pitäisi kompensoida ennakoitavalla järjestelmällä, josta voidaan antaa tukea rajavaltioille, joissa on kriisejä. Tasapainon löytäminen ei liity ainoastaan oikeaan toimintatapaan, kun ajatellaan jakovälinettä. Solidaarisuutta voidaan osoittaa eri tavoin. Tilanteen monimutkaisuus heijastuu siitä, että riippumatta siitä kuinka paljon saapumisia on, vieläkin on edelleen suuri määrä turvapaikkahakemuksia, joista hyvin monet ovat käsiteltävänä muissa kuin ensimmäisissä vastaanottovaltioissa. Eli on huomattavaa sekundääriliikehdintää, johon täytyy puuttua jos haluamme löytää rakenteellisia ratkaisuja näihin kysymyksiin. Kiitos. Thank you, madam. Kiitos. Colleagues. Kollegat, pyydän ostakaa vähän kunnioitusta puhujalle. Et saatte puheenvuoron sitten myöhemmin. Kyllä, ja minulla on nyt mikrofoni, kiitos. No niin, nyt siirrymme eteenpäin. Komission jäsen Avramopoulos, olkaa hyvä. Tämä on hankala aihe, joten yritetään. Ja siis tämä on myös tärkeä keskustelu komission jäsen. Kiitoksia puhemies, kollegat. Minulla on sellainen tunne, että olemme tästä samasta aiheesta vastaavissa olosuhteissa keskustelleet täällä jo moneen otteeseen. Kuitenkin nyt konteksti on muuttunut, sillä laittomat maahantulot ovat vähentyneet huomattavasti. Kuitenkaan poliittinen, poliittiset, poliittinen ilmapiiri ei ole muuttunut. Haluaisin todeta olevani helpottunut siitä, että on löydetty ratkaisuja, jotka mahdollistavat sen, että kahdessa aluksessa jumissa olleet maahanmuuttajat äh, pääsivät äh, maihin Maltalla. Mutta muistakaamme kuitenkin, että kyse on 49 ihmisestä, jotka olivat aluksissa merellä lähes kolmen viikon ajan. Ei tämä ole Euroopan unionin arvolle sopiva. Ei tämä ole meidän arvojemme mukaista ja sitäkin häpeällisempää on ajatella, että näin tapahtui joulun aikaan. Euroopan unioni perustuu ihmisarvoon, solidaarisuuteen ja me kaikki olemme täysin sitoutuneita näiden arvojen kunnioittamiseen. Mutta jos ihmisten arvokkuutta ja solidaarisuutta ei muisteta, niin mm, Euroopalla on kyllä suuri ongelma. Meidän on kuitenkin nyt onnistunut saattaa nämä ihmiset maihin itse. Päivin öin olin yhteydessä eri ministereihin eri maissa. Olen myös vedonnut julkisesti kaikki jäsenvaltioihin, että osoittaisivat entistä enemmän solidaarisuutta ja tämän viestini minä tulen jatkossakin toistamaan. Emme me voi jatkaa neuvotteluja, kun ihmishenget ovat merellä vaarassa. Haluan kiittää kiittää Maltaa, joka on yksi pienimmistä jäsenvaltioista. Kiitä Maltaa siitä, että he osoittivat solidaarisuutta. Piakkoin olen menossa vierailulle Maltaan. Haluan kiittää kaikkia jäsenvaltioita, jotka suostuivat ottamaan vastaan näitä ihmisiä. Saksa, Ranska, Portugali, Luxemburg, Alankomaat, Romania, Slovenia, Irlanti ja Italia kaikki nämä maat osoittivat eurooppalaista solidaarisuutta sen konkreettisimmalla mahdollisella tavalla. Euroopan unioni ei kuitenkaan voi jatkaa siihen, että luotetaan tällaisiin ad hoc-ratkaisuihin, mitä ihmisten maahantuloon tulee. Olin Italiassa eilen keskustelin pääministeri Kontten ja sisäministeri Salvinin kanssa ja me kaikki olemme sitoutuneet äh, todellisen eurooppalaisen solidaarisuusmekanismin perustamiseen. Tämä asia voidaan ratkaista. Tähän haasteeseen vastata vain todella eurooppalaisen äh, vastauksen kautta ja tämän olemme jo nähneet. Laittomien maahantulojen määrä ei ole nyt lähelläkään nämä kolmen vuoden takaisia lukuja ja 80 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Kuitenkin poliittinen vastustus äh, vaikuttaa jopa vankemmalta tänään. Pyydän teitä kaikkia nyt avaamaan silmänne. Ei maahanmuutto- tai pakolaiskriisi ole enää päällä, vaikka jotkut äh, toista väittävätkin. Ja me olemme päättäväisiä vähentämään laitonta maahanmuuttovirtaa Eurooppaan. Samalla on kuitenkin tunnustettava, että kyllä maahanmuuttajia ja pakolaisia jatkossakin tulee vaikkakin vähemmässä määrin kuin aiemmin. Kyllä me voimme kuitenkin tämän asian hoitaa. Käsistä se lähtee siinä, vaiheessa, kun jäsenvaltiot joutuvat toimimaan yksin. Siksi tarvimme, tarvitsemme ennakoitavia, kestäviä ratkaisumalleja ja Euroopan on välttämättä säilytettävä moraalinen ja inhimillinen velvollisuutensa ja samalla tarvitaan tulevaisuudessa kestävää reilua turvapaikkajärjestelmää. Tämä on yhteisen eurooppalaisen uudistuksemme ydin. Kuitenkin tällä välin ennen kuin ratkaisu löytyy, komissio on valmis tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa väliaikaisten ratkaisujen löytämiseksi. Solidaarisuutta tulee osoittaa niille EU-maille, joissa paine on kovin ja samalla täytyy välttää tällaista veto mallia. Dublinin sopimusta on kunnioitettava ja olen aiemminkin sanonut ja toistan nyt, että nyt on aika uudistaa Euroopan unionin turvapaikkasäännöstä. Nyt on hallitusten aika kantaa vastuunsa neuvostossa ja lakata syyttelemästä komissiota. Minä luotan myös Euroopan parlamentin äh, jatkuvaan tukeen. Ja ennen kuin päätän puheenvuoroni, haluan esittää kiitokseni Euroopan parlamentille sen tuesta näiden viimeisten neljän vuoden aikana. Kiitos teidän. Olemme saaneet paljon aikaan, mutta vieläkin enemmän voimme saada aikaan. Kuitenkin äh, aika on nyt lopussa. Meillä on enää kolme kuukautta aikaa. Tehkäämme velvollisuutemme, tehkäämme työmme. Kiitos. Thank you, Commissioner. Kiitos komission ja sen kollegat ennen kuin avataan ryhmien puheet. En ota vastaan sen kortteja ensimmäisellä kierroksella. Aika rajat painavat päälle ja moni on pyytänyt puheenvuoroa keskustelun loppuun, joten nyt annan puheenvuoron edustaja Dias de Meralle EVP-ryhmän puolesta kaksi minuuttia. Señora presidenta. Puhemies. Vaikka Välimeren kriisi on johtanut siihen, että olemme katsoneet, mitkä ovat tärkeimpiä tarpeita – niin meidän täytyy katsoa myöskin millaisia rajoituksia meillä on maahanmuuttovälineissä EU-ssa. 16. päästä komissio teki ehdotuksia, jotta uudistettaisiin turvapaikkajärjestelmää ja viidestä niistä on päästy poliittiseen sopuun, mutta toimielimissä on todettu, että tarvitaan päättäväisyyttä ja solidaarisuutta. Ehdotuksessa olevat välineet yksinään ovat jo edistysaskel maahanmuuttokysymyksissä Eurodakin uudistus, Euroopan turvapaikkavirasto tai yhteiset uudelleen voivat auttaa meitä eteenpäin, jos löytyy poliittista tahtoa ja poliittinen sopu, mutta meidän täytyy jatkaa työtämme ja uudistaa Dublinin järjestelmää. Kaksi vuotta sen jälkeen, kun komissio teki ehdotuksen, jäsenvaltioilla on hyvin erilaisia kantoja edelleen ja näin ollen neuvostossa ei ole voitu käynnistää neuvotteluita parlamentin kanssa. EU voi pystyy selviämään tästä kriisistä. Ja kun ajatellaan vaikka Afrikan rahastoa tai EUn ulkopuolisten investointien suunnitelmaa, ja näiden seitsemän lainsäädäntöehdotuksen lisäksi ollaan lisäämässä budjettia seuraavissa rahoituskehyksissä ja saattaa päästä jopa 10 miljardiin euroon. Ja lisäksi pitäisi allekirjoittaa YK maahanmuuttosopimus, mutta nyt tarvitaan solidaarisuutta ja parempaa hallintoa, jotta voidaan välttää se, että miehet, naiset ja lapset, jotka pakenevat sotaa ja ilmastonmuutosta, ja joutuvat rikollisten käsiin tai kuolevat välimerellä. Näiden seitsemän mietinnön hyväksyminen ja solidaarisuuden osoittaminen Euroopassa itsekyyttä vastaan ja lyhytnäköistä politiikkaa vastaan olisi hyvä ratkaisu. Kiitos. Thank you. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa edustaja Fajon SD-ryhmän puolesta puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, kollegat. Pirstaloitunut turvapaikkapolitiikkamme epänimillistä ihmisiä, jotka pakenevat sotaa ja kriisialueita Eurooppaan. Viimeisin esimerkki tästä on traaginen tarina, jonka mainitsitte. 49 ihmistä olivat 19 päivän ajan välimerellä. Yksikään jäsenvaltio ei halunnut salia sen, että Sea-Watch olisi tullut heidän aluevesilleen. Kahden viikon ajan tuo alus ei pystynyt tulemaan, eh, rantautumaan, jotta olisi voinut paeta näitä avomeren myrskyjä. No, vastaus tuli melko myöhään, mutta silti haluaisin kiittää jäsenvaltioiden vastausta mukaan lukien Slovenian oman maani vastausta, joka päätti sitten hyväksyä näitä pakolaisia auttaa heitä Jokainen tragedia osoittaa, että tarvitaan yhteen lähestymistapa ja vastaus humanitaariseen kriisiin. Mutta milloin, arvon kollegat, milloin meillä on sen tuollainen yhteen lähestymistapa? Meidän pitää uudistaa turvapaikkajärjestelmä, joka on vanhentunut. Sitä ei voida yksin ratkaista myöskään. Tarvitaan turvapaikkajärjestelmä, joka kestää aikaa. Ja jos tällainen uudistus saataisiin läpi parlamentissa kaksi vuotta sitten, olisi hyvä komissaari samaa mieltä siitä, että syy ja vastuu on nyt neuvoston puolella. Mietin, montako äh, samalla kaltaista tragediaa tarvitaan ennen kuin me toimimme. Meidän tulee olla rohkeita toimissa, meidän tulee ottaa huomioon erilaiset arvot ja solidarisuus. Vain tällä tapaa saadaan yhteinen vastaus ja ratkaisu. Kiitos. Puolitoista minuuttia. ECR-ryhmän puolesta edustaja Stevens. Kiitoksia puhemies kollegat. Me tässä toistamme itseämme. Muistutan kollega Verhofstadtin puheenvuorosta, ALDE-ryhmän puheenjohtajan puheenvuorosta viime kesänä. Hän totesi tuolloin, että Euroopan turvapaikka- ja maahanmuuttosäännöstöä on uudistettava. Verhofstadt vetosi, että Afrikan kauttakulkumaissa perustettaisiin eurooppalaisia vastaanottokeskuksia, jossa jaettaisiin sitten menolippuja Eurooppaan. Maailmanlaajuisesti sadat miljoonat ihmiset ovat paossa ja liikkeellä. Ei Eurooppa voi heitä kaikkia vastaanottaa, siksi meidän on rajoitettava maahanmuuttojen määrää. Mutta niin kauan kuin Euroopan parlamentti Verhofstadt etunenässä vetoaa avointen rajojen puolesta monet eurooppalaiset maahanmuuttokysymyksiin liittyvät uudistukset kaatuvat neuvostossa. Tehdään typeriä ehdotuksia, kuten vaikkapa ilmasillan perustaminen Afrikan ja Euroopan välille. Ja sitten ihmetellään, kun jäsenvaltiot eivät suostu, vaan vastustavat. Tilanne on täysin jumissa ja nyt tarvitaan siis realismia meidän on rajoitettava maahantulijoiden määrää, meidän on valvottava ulkorajoja ja tuettava tässä valvonnassa jäsenvaltioita. Kiitos. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi aliryhmän puolesta edustaja Wikström, kaksi ja puoli minuuttia. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia. Puolitoista vuotta sitten parlamentti kahden kolmanneston enemmistöllä hyväksyi Dublinin asetuksen uudistuksen – Työ oli hyvin hankalaa sitä ennen, ja viisi poliittista ryhmää sopi tekstistä, jossa todetaan, että tarvitaan todellista eurooppalaista kompromissia. Me tuimme ehdotusta, jonka kautta taataan solidaarisuus jäsenvaltioiden välillä, ja jokainen jäsenvaltio olisi myönteisessä roolissa, kun korjataan tämänhetkisen järjestelmän virheitä. Me haluamme parantaa komission ehdotusta varmistamalla sen, että välittömästi rekisteröidään ja tehdään turvatarkastus näille tar- saapujille ja näin voidaan vähentää taakkaa rajavaltioista ja jaetaan reilusti pel- taakkaa kaikkien kesken. Tällöin hakijoiden kannattaisi tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa sen sijaan, että turvauduttaisiin ihmissalakuljettajiin. Ja meillä pitäisi olla kunnollinen turvapaikkajärjestelmä Euroopassa ja ne, jotka tarvitsevat suojelua saisivat sitä Euroopassa. Ja ne, jotka eivät täytä kriteereitä, käännytetään takaisin. Me olemme täällä tehneet läksymme, ja mitä jäsenvaltiot ovat tehneet? He pitävät yhä tiukemmin kiinni kannoistaan, ja kaikki ovat huolissaan lähinnä itsestään, eikä kukaan halua löytää kompromissia. Ja sitten komission jäsen Avramopoulos sanoi, että avatkaa silmänne. Tällä hetkellä maahanmuut on vähemmän kuin pitkään aikaan, mutta siltikään monet eivät pääse Eurooppaan ja meidän täytyy kantaa vastuumme ja meidän tulisi tehdä se yhdessä. Tulos tällä hetkellä on se, että ne, jotka, ovat, jotka on pelastettu, joutuvat odottamaan viikkokausia, kun jäsenvaltiot kiistelevät heidän tulevaisuudestaan. Ja tuntuu, että rima on yhä alempana ja alempana jäsenvaltioissa. Tuomiopäivä on tulossa ja tulevat sukupolvet kysyvät sitten meiltä, miksi te annoitte tämän tapahtua? Miksi? Kukaan ei siihen pysty kunnolla vastaamaan. Mutta me tiedämme, että me olemme saaneet aikaan järjestelmiä kaikissa asioissa, paitsi ihmisten osalta. Ja nyt meidän täytyy saada aikaan tuloksia. Thank you. Now... Kiitos. Nyt vihreitten ja AL puolesta edustaja Lambert. La nuit tout est noir. Yöllä kaikki on pimeää. Minulla oli minä pelkäsin, mutta oli pakko mennä kanottiin näin monia kapinallisia, jotka ampuivat kaikkialle. Ihmiset huusivat, itkivät, luulin kuolevani. Arvon kollegat, tuossa kuultiin välimerta pakolaisen tarina. Joka päivä Euroopassa, Eurooppaan tulee ihmisiä ja, ja he kuolevat matkan varrella, koska olisivat paita Helvetistä 12 000 ihmistä, 18 000 ihmistä, 24 jos Eurooppa ei voi ottaa koko äh, tuskaa vasta maailmasta, mutta sen pitää kuitenkin vasta huutoon. Sen pitää kantaa vastuunsa, koska mm, tämän sijaan EU, josta puhutaan ihmisoikeuksien mestarina, kuitenkin sitten on ollut liittolainen Sudanin ja Eritrean kanssa tai Libyan kanssa valtio, ja eurooppalaisella rahalla rahoitamme nyt näissä maissa asetettuja joukkoja, joita kutsutaan mukaan rannikkovartioiksi. Tämä, ei, tämä voi valhetta. Tavoite on selvä, että estetään kaikella hinnalla hyvänsä se, että tulisi yhtään turvapaikkahakemuksia Eurooppaan. Tämä on selvästi ilmoitettu Itävallan sisäministerin suulla viime heinäkuussa. Hieno, hänhän kuuluu äärioikeistoon, mutta kuitenkin valtioiden ja hallitusten johtajat oikealla ja vasemmalla ovat hyväksyneet tämän kannan. Ministerit, te puhuitte siitä, että nyt on ollut onnistunut turvapaikkapolitiikkaa, koska tulijoiden määrä on laskenut, mutta linnake Eurooppa on sellaista, että siinä halveksitaan EUn arvoja. Olemme nyt syypäitä siihen, että ihmisarvoa poljetaan ja olemme muistuttaneet ehdottaa tällaisia kostojärjestelmiä Belgiasta, Italiaan, Unkarista, Ranskaan tietyt hallitukset kriminalisoivat maahanmuuttajia ja niitä, jotka auttavat heitä. Yli vuoden ajan on nyt vain yksinkertaisesti asioita ja tämä parlamentti on hyväksynyt suurella enemmistöllä kannan, joka vastustaa voimakkaasti tätä populismia. Meidän pitää päästä yli kansallisesta egoismista ja hylkäämällä vanha Dublin järjestelmä Eurooppa voi tehdä enemmän ja se pitää tehdä enemmän. Se voi tehdä toimia paremmin ja jos ei se halua nyt luopua arvoistaan, niin se pitää tehdä enemmän ja paremmin. Kiitos. Thank you, and now... Kiitos. Sitten gue ryhmän puolesta minuutti, edustaja Ernst. Ja. Kiitoksia komission jäsen puheenvuorostanne. Mutta mistä neuvosto täällä kanssamme oikein on tänään keskustelemassa? 40 000 ihmisestä, jotka ovat kuolleet viime vuosina. Euroopan unionin ulkorajoilla 18 000 vain äh, viimeisten kolmen vuoden aikana. Entäpä ne tuhannet, tuhannet lapset, äh, jotka katoavat matkalla Eurooppaan. Entäpä raiskatut naiset Libyan vankiloissa? Huvittaisiko teitä keskustella näistäkin asioista, arvoisa neuvosto? Sepä olisikin jännittävä keskustelu. Te olette puolentoista vuoden ajan estäneet kaikki edistykselliset ehdotukset joista parlamentti on tehnyt päätöksen kahden kolmasosan enemmistöllä, paitsi Dublinin suhteen, vastaanottodirektiivin suhteen. Te estätte edistyksellisen myönteisen turvapaikkapolitiikan. Te olette osaltanne vastuussa ulkorajojen kuoleman tapauksista. Minä häpeän teidän puolestanne, neuvoston puolesta, ja teillä ei ole mitään asiaa puhua ihmisoikeuksista. Thank you. And... Kiitos. Sitten EFDD-ryhmän puolesta puolitoista minuuttia edustaja Ferrara. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Vuosien jälkeen ollaan nyt uudistettu eurooppalaista turvapaikkaa, mutta se on jäänyt jumiin, koska jäsenvaltiot ovat itsekkäitä eikä ole löydetty konsensusta, mitä tulee taakan jakoon ja solidaarisuuteen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikassa jäsenvaltioiden välillä. Tämähän on kuitenkin kirjattu perussopimukseen. Hiljattaisen tutkimuksen mukaan nämä puutteet liittyvät perusoikeuksiin, mutta myöskin niistä aiheutuu kustannuksia, jotka vuosittain ovat noin 49 miljardia euroa. Tämä on lukema, jossa mukana ovat esimerkiksi mm, turvapaikkamenettelyt ja palautukset. Se, että laillisia väyliä Eurooppaan ei ole, se on johtanut siihen, että sala, ihmiskauppiaat ja ihmissalakuljettajat hyötyvät tästä tilanteesta. Ja nyt, kun jäsenvaltiot siirtyvät sanoista tekoihin, niin meidän täytyy olla johdonmukaisia. Ei pelkästään pidä noudattaa perussopimuksia ja solidaarisuutta ja yhteistyötä, vaan meidän täytyy toimia johdonmukaisesti ja meidän täytyy panna piste uskonnolliselle politiikalle, joka köyhyttää kokonaisia alueita Afrikassa ja siellä sitten hyödynnetään kaikkia resursseja. Eli Italian pääministeri Conti eilen puhui maahanmuutosta ja Eurooppa-hankkeesta ja hän sanoi, että edelleen yksittäiset maat joutuvat toimimaan näissä ad hoc pohjalta ja tämä on erittäin haitallista Euroopalle. Kiitos. Kiitos. Sitten edustaja De Graaf, ENFM puolesta minuutti. Puhemies. Neuvosto ja komissio tässä kehuvat toisensa taivaisiin maahanmuuttokysymyksen käsittelyssä, mutta kyse on äh, siitä, että Turkki ja Libya saavat miljardeja, miljardeja meidän veromaksajiemme rahaa asian hoitamiseksi. Meidän tulee, äh, niin kuin Matteo Salvini, Italian sisäministeri, todella tuomita kovalla kädellä ihmisiä salakuljettavat kansalaisjärjestöt. Samalla sitten Merkel vielä viime viikolla tunnisti, tunnusti, että Turkkisopimus on täysin epäonnistunut. Ja nyt neuvosto on sitten luvannut vielä lisää miljardeja korruptoituneille afrikkalaisille maille, mutta hyvin harva kuitenkaan palautetaan kotiinsa. Nyt on meidän patriottien aika toimia. Rajat on suljettava, paitsi EUn ulkorajat, myös sisärajat niinpä matkustelu Euroopassa loppuu maahanmuuttajien suhteen siihen. Euroopan rannikkovartiosto ei voi toimia Afrikan rajavesillä, joten nyt on sitten, nyt tarvitaan kansallisvaltioiden joilla on itsemääräämisoikeus, yhteistyötä, tuemme Italiaa, Puolaa ja Unkaria. Erinomaisia esimerkkejä koko Euroopan unionille. Nyt sitoutumattomin puolesta minuutti edustaja Epidideios. Kiitos, puhemies. EU, vaikka se tiesi, että nämä jäsenvaltiot, Espanja, Italia ja Kreikka, että niillä ei ollut tuota kapasiteettia, niin kuitenkin jäsenvaltiot hyväksyivät sitten tosiaan, että ihmiset pysyvät siellä pitkän aikaa erityisesti Kreikassa. Ja tässä puhutaan sadoista tuhansista laittomista maahanmuuttajista, jotka ovat hakeneet turvapaikkaa. Nämä ihmiset, kuten erittäin hyvin tiedätte, asuvat erittäin huonoissa olosuhteissa erityisesti Kreikassa. Ja tämä on toinen stigma sivilisaatiollamme toisaalta. Nyt kun asiat muuttuvat, niin EU yrittää vakuuttaa siitä, että ratkaisu on se, että uudistetaan turvapaikka politiikkaa ja Dublinin sopimuksia. Nämä uudistukset kuitenkin eivät tule onnistumaan ja syy on hyvin yksinkertainen tapa, jolla ovat menneet eteenpäin, niin yksikään jäsenvaltio ei tule näitä sääntöjä soveltamaan. Tämä tulee pysymään kuolleena kirjaimena. Mikä valtio sitten kävisi läpi tämän turvapaikkahakemuksen ja käsittelisi tuo maa, johon henkilö saapuu tietysti. Miten aiomme estää sen, että tämä jatkoliike toteutuu, että rajoitettaisiin ihmisiä liikkumasta? No, Kreikka sitten tulee olemaan se paikka, johon nämä laittomat maahanmuuttajat ovat jäämään ikuisiksi ajoiksi, joten EU pitäisi nyt lopettaa tekopyhyys ja antaa jäsenvaltioille suojella rajojaan. Kiitos. Thank you. We now move... Kiitos. Nyt sitten yksittäiset puheenvuorot. Puheenvuorossa puolitoista minuutiksi edustaja Vosenberg Virjonidi. Kiitoksia, puhemies. Me tiedämme varsin hyvin, että tämä kysymys on erittäin suuri ongelma EU:ssa ja näin on ollut jo muutaman vuoden ajan. Parlamentti on tehnyt tärkeitä päätöksiä, mutta Dublin-päätös, joka oli hyvä ehdotus, niin se odottelee edelleen neuvostossa. Meillä on vielä aikaa Eurooppa-vaaleihin asti osoittaa solidaarisuutta ja jakaa tätä taakkaa, koska Asia koskee kaikkia jäsenvaltioita. Me olemme tehottomia, kun olemme käsitelleet näitä ongelmia. Ja tämä ei ole komission tai parlamentin ongelmia. Tästä nyt on hyötyä populisteille. Seuraava ongelma on se, miten pystymme osoittamaan, että demokratia pystyy päihittämään populismin EU:ssa. Itse olen Kreikasta, te tiedätte sen maantieteellisen sijainnin ja kuinka paljon Sinne tuli maahanmuuttajia vuonna 2015. Ongelma on kuitenkin edelleen olemassa ja maanihallitus on ollut ongelmissa näissä asioissa, mutta me olemme kuitenkin ensimmäinen maa, joka osoitti solidaarisuutta käytännössä. Ja näin pitää toimia myöskin tulevissa vaaleissa. Kiitos. Just to... Kiitos. Sanoisin vain sen verran, että aika rajoista johtuen emme voi se kortti ja Pahoittelut edustaja Carver. Haluamme, että voidaan käydä läpi menettelmän puhujalistaa. Nyt sitten edustaja Valenciano puolitoista minuuttia. Gracias, presidenta. Kiitos, puhemies. Ensinnä äh, Romanian puheenjohtaja valtiolle totesin, että teillä on nyt viimeinen mahdollisuus äh, pyrkiä saamaan jonkinnäköistä ratkaisua tähän vakavaan ongelmaan. Teidän on vaikea ainakaan tässä epäonnistua pahemmin kuin Itävalta, mutta teillä on nyt todella yksi mahdollisuus. On todella turhauttavaa palata tähän asiaan tässä parlamentissa. Jatkuvasti Euroopan kansalaisten täytyy kuitenkin ymmärtää, että Euroopan parlamentti on hoitanut oman velvollisuutensa toimintasuunnitelma vakavaa maahanmuuttokriisiä ajatellen. Meillä on ehdotus Dublinin tehostamiseksi samalla inhimillisesti, mutta hallitukset, monien jäsenvaltioiden hallitukset jarruttavat ratkaisun löytymistä. On hyvin tärkeää kansalaisten tietää ja, ja ymmärtää tämä, koska kansalaiset syyttävät koko Euroopan unionia. Euroopan parlamentti on hoitanut oman työnsä, komissio pitkälti samoin, mutta neuvosto on estänyt ratkaisun löytymisen puhutaan Välimeren ongelmasta ikään kuin se olisi humanitaarinen draama. Puhumme siitä näin, mutta käsittelemme sitä kuin teknistä ongelmaa. 49 ihmistä joutui talvimyrskyssä ää, oleskelemaan äh, aluksellaan äh, viikkokausien ajan, koska me emme ottaneet heitä maihin. Me tarvitsemme ratkaisuja yhteiseen äh, maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan. Euroopan parlamentti jossa on 27 maasta edustajia ja monista poliittisista ryhmistä, on kuitenkin onnistunut hyväksymään ehdotuksen, joka ratkaisisi tämän draaman. Me olemme siis tehneet oman työmme. Nyt on kyllä toden totta neuvosto teidän vuoronne. And just mindful of the time. Muistuttaisin näistä aikaa paineista. Pitäytykää puheenjoissa seuraavaksi. Yksi minuutti, edustaja halla Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Monta vuotta on nyt keskustella työskennelty edelleenkin, emme ole kuitenkaan lähempänä ratkaisua maahanmuuttokriisissä. Sysi, no se että komission lähestymistapa, ja tämä varmistava on ollut epärealistinen. Vasemmisto ja keskus sanovat, että eurooppalaiset vaativat ratkaisuja. Se on totta, mutta eurooppalaiset eivät halua huonoja ratkaisuja. Yhteen Euroopan turvapaikkajärjestelmä keskitytään kuten solidaarisuus, hallinnointi ja taakanjako. Useimmat eurooppalaiset itse asiassa haluavat sitä, ettei ole vain rajallista maahanmuuttoa, vaan vähemmän maahanmuuttoa, koska massiivinen kolmannen maailman maahanmuutto tekee hallaa yhteisöillemme. Maahanmuuton vähentämisen pitää olla eurooppalaisten ratkaisujen kulmakivi. Tämä on ymmärretty jo monissa jäsenvaltioissa. Toivon, että seuraava Euroopan parlamentti toteuttaa sen, mitä eurooppalaiset haluavat ja tahtovat. Kiitos. Kaksi minuuttia, edustaja Intveld. Kiitoksia, puhemies. Mitä me sanoisimme, jos 2000 ihmistä olisi kuollut yrittäessään ylittää Trumpin rajamuurin? Me pitäisimme sitä erittäin törkeänä ihmisoikeusrikkomuksena. Mutta täällä sitten puheenjohtajavaltio sanoi, että tilanne on parantunut huomattavasti. Luvut ovat laskeneet, mutta puhemies, viime vuonna yli 2000 ihmistä kuoli yrittäessään ylittää välimerta. Ja me olemme hyvin kriittisiä, kun ajatellaan Trumpin typerää muuria, mutta Eurooppa-linnake on Euroopan vastine tälle muurille. Ja te, neuvosto, olette rakentamassa Eurooppa-linnaketta ja muuria. Meillä nyt sattuu olemaan vain tässä välimeri välissä. Trumpin ja typerän muurin tavoin neuvosto hyödyntää Eurooppa-linnaketta populistisiin tarkoituksiin ja poliittisessa keskustelussa. Ja Trumpin tavoin te käytätte miljardeja Eurooppa-linnakkeeseen ja sen sijaan, että hyväksyttiin paketti, jonka valtaosa parlamentista on hyväksynyt. Eikä kyse ole vain Euroopan parlamentista ja komissiosta. Kyse on paikallisviranomaisista. Gdanskin pormestari, joka puukotettiin kuoliaaksi. Hän otti vastaan tuhansia maahanmuuttajia kaupunkiinsa. Teidän pitäisi ottaa hänestä esimerkkiä ja oppia tästä ja kansalaisjärjestöistä ja kirkoista, jotka ovat vaatineet inhimillisiä inhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa. Ja tämä voitaisiin nyt hyväksyä, eli lakatkaa pelien pelaaminen. Ja haluaisin kiittää komission jäsentä vahvasta henkilökohtaisesta sitoutumisesta ja hänen ponnisteluistaan, jotta saataisiin aikaan yhteistä turvapaikapolitiikkaa. Vain yksi pieni pyyntö teille, eli älkää tehkö nyt uusia ehdotuksia, kuten palautusdirektiivin uudistaminen. Se on nyt täysin tarpeetonta ja se on osa tätä typerää poliittista peliä neuvostossa. Tehkää sitä, mitä Euroopan kansalaiset odottavat teiltä, ja hyväksykää turvapaikkapaketti, koska kyllä, me voimme sen tehdä. Saksa on osoittanut, että tämä voidaan tehdä, eli tehkää se. Thank you for one Kiitos minuutti, edustaja Lambert. President. Kiitoksia puhemies. Niin, täällä on puhuttu numeroista. 65 miljoonaa sanottiin. Kyse on kodeistaan siirtyneistä ihmisistä. Useimmat kuitenkin ovat edelleen kotimaissaan. Ja kun puhutaan pakolaisten määrän lisääntymisestä, täytyy myös tunnustaa, että tämä johtuu konflikti pakotteista, vainosta ja jatkossa ihmiset joutuvat myös siirtymään kodeistaan ilmastonmuutoksen vuoksi ja varmaan myös patriotit haluaisivat, että Euroopan unioni pyrkii torjumaan ilmastonmuutosta, kun kerran ovat niin kovin äh, huolissaan äh, ihmisten äh, pakosalle lähtemisestä. Mutta kun puhutaan Euroopan unionin politiikasta, puhutaan kehityspolitiikan muutoksesta – tässä pyritään ei niinkään köyhyyden vähentämiseen kuin maahanmuuton torjumiseen. Onkohan tässä nyt tasapaino kunnossa, kun ihmisoikeusrikkomukset Turkissa ja Libyassa unohdetaan? Tekeekö Eurooppa tarpeeksi uudelleen sijoitusten suhteen ja sitten vielä tämä toissijainen liikehdintä? Entäpä sitten nämä työntö, tämä työntövaikutus, kun jäsenvaltiot eivät huolehdi turvapaikkapolitiikastaan, niin ihmiset ää, äh, mm, ää, äh, sitten tekevät perheyhdistämishakemuksia. Kyllä me voisimme tehdä asiat huomattavasti paremmin. Kiitos. Edustaja Spinelli, minuutti. Sempre diciamo che... Me aina sanomme, että EU pohjautuu oikeuksiin. Ei pidä poikkaansa, paikkansa. Maahanmuuttokysymyksissä emme ole unioni ja rikomme eurooppalaisia ja kansainvälisiä sääntöjä. Ja neuvosto puhuu asetuksista, jotka liittyvät palautuksiin ja joilla ulkoistetaan turvapaikkaongelmat. Solidaarisuutta pitäisi soveltaa, mutta neuvosto ei vieläkään ole tehnyt uusia ehdotuksia Dublin nelosen osalta. Ja sitten muut asiat, jotka liittyvät uudelleen ovat olleet jumissa jo vuoden. Eli lopputulos on tämä. Jäsenvaltiot riitelevät keskenään, pelastusetsintä toimet on kriminalisoitu, ad hoc-ratkaisuja, joissa ei noudata Dublin kolmosen sääntöjä. Maahanmuuttajia on laitettu libyalaisiin keskuksiin, jotka ovat käytännössä kuoleman leirejä. Ja Tietääkö neuvosto, miten näissä asioissa on toimittu ja tuomioistuimen pitäisi puuttua asiaan? Ja sitten komission jäsen Abramopoulos nyt on aika toimia. Kiitos. Mr. Gill for... Edustaja Gill, kaksi minuuttia. Kiitos. Herra Lambert sitteerasi ihmisiä, jotka menevät veneisiin ja kumiveneisiin poistuakseen helvetistä maan päällä No herra Lambert, oletko vielä täällä? No ei ole selvä, mutta Lambert, kuuluvatko nämä myös ne mahmotet, jotka menevät näihin veneisiin Ranskassa ylittääkseen Englannin kanaalin? Mitä he pakenevat? Mikä on tuo helvetti maan päällä Ranskassa, jota he pakenevat? he eivät ole turvapaikanhakijoita, eivät hän, he ovat maahanmuuttajia. Ongelma, joka meillä on, että tätä aihetta nyt valmistellaan tässä nyt uudistetaan EUn turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa, mutta itse asiassa kunnes on käsitelty turvapaikka-asiat ja maahanmuuttopolitiikkaa, niin no ei voida käsitellä todellisesti turvapaikkapolitiikkaa. Meillä pitää olla erittäin selvät määritelmät sille, montako ihmistä voi tulla Eurooppaan, jotta paikallisviranomaisemme voivat sitten varmistaa, että on tarpeeksi asuntoja näille ihmisille ja tarpeeksi työpaikkoja näille ihmisille, tarpeeksi koulupaikkoja ja lääkäreitä ja opettajia, koska tällä hetkellä tämä on tällaista villiä viidakkoa. Kaikki, mitä tapahtuu, on, että maat, jotka ovat rajansa, kuten Saksa, ovat ymmärtäneet, etteivät pärjää, kun tulee näin valtavasti ihmisiä ja yrittävät sitten pakottaa muille val- muiden valtioiden luo, kuten Unkarin ja Puolaan valtiot, jotka eivät missään nimessä halunneet näitä ihmisiä, koska heillä ei ole infrastruktuuria heitä varten. Joten kunnes ollaan saatu ongelma ratkaistua ja hallitusten pitää nyt ratkaista tilannetta ja heidän pitää johtaa esimerkillä. Ja kunnes raja on hallinnoitu, kunnes on määritelty, moniko voi tulla tänne hyvässä järjestyksessä, niin miten voidaan sitten varmistaa, että ihmiset tosiasiassa, jotka tarvitsevat turvapaikkaa, eivät jää huomiota tai ettei tule tällaista väsähtämistä maahanmuuttoon kokonaan ja että ihmiset kääntävät senänsä, selkänsä niille ihmisille, jotka todella tarvitsevat turvapaikkaa. Voitaisiinko sanoa nyt oma talo kuntoon ennen kuin yritetään mennä eteenpäin? Muuten ei paranneta yhtään mitään. Tässä vain siirrellään kortteja toisille pelaajille ja laiva uppoa. Kiitos. Mr. Borghetti. Edustaja Borghezio, minuutti. Fortezza Europa. Nyt puhutaan Eurooppa-linnakkeesta, minä puhuisin nyt Italia-linnakkeesta. Ministeri Salvini on onnistunut soveltamatta populistireseptiä, eli että ei päästetä laivoja satamiin. Estetään ihmissalakuljettajien toiminta. Tämähän on häpeällistä, jonka Eurooppa on sallinut. Komission jäsen, ette puhuneet näistä 670 maahanmuuttajista, jotka pitäisi sijoittaa uudelleen, joihin Eurooppa on sitoutunut. Mutta mitään takeita ei kuitenkaan annettu Italian hallitukselle, joka niitä pyysi. Ja täällä on monia Euroopan hallitusten edustajia, jotka ovat solidaarisia komission suuntaan, mutta mietitäänpä sitten konkreettista solidaarisuutta. Eli kertokaa komissiolle, kuinka monet näistä maahanmuuttajista, jotka pitäisi uudelleen sijoittaa, jotka ovat Italiassa ja joihin Euroopan unioni on sitoutunut uudelleen sijoittamaan, mutta näin ei ole tehty. Muuten olette vain tekopyhiä. Italialla on jo, kurkuta, on jo kurkkua myöten täynnä tällaiseen vääränlaiseen politiikkaan. Meidän pitää estää laivojen saapuminen jotta voidaan estää ihmiskauppa. Ja jos tehdään näin, niin sitten pitää uudistaa sääntöjä ja Italian hallitushan on jo todennut, että se on alistettu, vaikka kyseessä on kuitenkin arvostettu poliittinen laitos. Colleagues. Kollegat, tämä on yksi syy siihen, miksi menettelmän puhujalista ei toimi, koska kaikki puhuvat yliaikaa, joten pyytäisin pitäytymään aikarajoissa. Nyt anna puheenvuoron minuutiksi edustaja Wolfille. Tiedän, että hän nyt toimii esimerkinomaisesti. Kiitos äh, varapuhemies. Yritän ainakin. Euroopan unionilla ei ole äh, maahanmuuttopolitiikkaa, joka toimisi äh, meidän aluksistamme ja rajavartiostamme on tullut kuin taksipalvelu laittomille maahanmuuttajille. Inhimillinen kurjuus ja rikollisuus rehottavat turvapaikkahakemukset äh, tulisi käsitellä EUn ulkopuolella. Näin tämä äh, henkiä vievä ihmissalakuljetus tukahtuisi. Nyt äh, ihmisiä tuodaan EU-hun muun muassa pakkotyöhön ja salakuljettajat voittavat ähm, meidän kansalliset johtajamme pyrkivät suojelemaan kansalaisia, Kurz, Orban, Salvini, nämä demokraattiset johtajat ovat ottaneet, palauttaneet vallan kansalaisille eh, salakuljettajilta. Me tarvitsemme ehdottomasti rajoja. Ilman tätä ei ole kansakuntia, vaan ainoastaan salakuljettajia valóban segteni akarunk, akkor meg kell tudnunk akadályozni, hogy migránsok ezrei... Kiitoksia. Meidän pitää välttää se, että Eurooppaan tulisi tuhansia maahanmuuttajia. Meidän täytyy tehdä selväksi, että Eurooppaan ei voi tulla laittomasti. Meidän täytyy purkaa ihmiskauppiasverkostot ja valvoa välimerta. Emme voi salmoja sitä, että ihmissalakauppiaat päättävät, ketkä tulevat EU-hun ja ketkä eivät. Tämä on heille liiketoimintaa ja sitten he pyytävät apua kansalaisjärjestöiltä, jotta he tekisivät sitten loppuosan tästä työstä. On selvää, että Eurooppaan tulee yhä enemmän maahanmuuttajia ja tämä ohjelma tulee kestämään vuosikymmeniä ja pakollinen jako Euroopan maihin ei ratkaise tätä ongelmaa, eikä myöskään humanitaarinen apu. Kaikki, mitä tehdään, vain vetää lisää maahanmuuttajia Eurooppaan, koska he tietävät, että jos EU pääsee, niin heidät sitten jaetaan eri maihin. Kyse on siitä, ettei hallinnoida tilannetta – ja tällä hetkellä vain edistetään ihmiskauppaa. Meidän pitäisi auttaa ihmisiä, jotka ovat näissä tilanteissa, mutta meidän ei pidä auttaa heitä Euroopassa, vaan alkuperämaassaan. Kiitos. Schlein. Edustaja Schlein, puolitoista minuuttia. Olisin odottanut, että neuvosto olisi pyytänyt anteeksi 49 ihmiseltä, jota olivat pakolaisin, jotka olivat panttivankeja 20 päivän ajan. Ja te olette puhuneet ainoastaan siitä, kuinka paljon nämä virat ovat vähentyneet, mutta mikä sitten on seuraava askel? Se, että ammutaan suoraan näitä laivoja. Ja Maltan eikä Italian eikä mikään mukaan hallitus ole antanut mitään turvallista satamaa 20 päivän aikana ja rikkoi näin kansainvälistä säännöstöä. Ja tämä saattaa tapahtua uudelleen huomenna. Tässä ollaan ottamassa takapakkia ja vuonna 2015 hallitukset sitoutuivat 115 000 uudelleen ja niitä on tehty vain vähän yli 30 000. Ja nyt on sitten kestänyt 20 päivää päättää 49 hengestä. Me tarvitsemme rakenteellisia ratkaisuja, ja meidän pitää uudistaa Dublinia valta osa kaksi kolmasosaa parlamentista tuki uudistusta. Ja tällä tavalla jaetaan oikeudenmukaisella tavalla vastuuta, ja näin jokainen jäsenvaltio joutuu tekemään osansa vastaanotossa, ja meidän täytyy jakaa nämä henkilöt eri maihin. Eli hallitukset, tehkää työnne ja hyväksykää tämä uudistus. Muuten te saatte sitten selittää Euroopan kansalaisille, miksi toimimattomuutemme ja itse, nä, itsekyytenne on tuhannut maassa tilanteen. Ja sitten esimerkiksi Borgetsio on puhunut näistä asioista, vaikka tässä täällä parlamentissa äänestitte tätä muutosta vastaan ja Dublinin osalta äänestitte tyhjää. Thank you. We now move. Kiitos. Sitten edustaja Wienberg, minuutti. Kiitos puhemies. Paljon on puhetta uudistuksista tässä salissa. Puhutaan vaikkapa uudistetusta Dublin-asetuksesta, joka perustuisi maahanmuuttajien pakkojakoon ihmisten, jotka ovat EU-hun tullut. Olisihan se nyt pitänyt alusta asti ymmärtää, että tällainen ei tule onnistumaan. Puhutaan myös paljon solidaarisuudesta, mutta ei ymmärretä, että todellinen solidaarisuus ei synny pakosta. Sen on oltava vapaaehtoista, eikä Euroopan unioni koskaan voi määrätä jäsenvaltiota osoittamaan solidaarisuutta ja samalla sitten pakottaa se ottamaan kiintiö pakolaisia vastaan. Siksi EU:ssa on nyt hyvin syvä kuilu, joka syvenee entisestään. Me emme koskaan ole ymmärtäneet asian vakavuutta. Meidän tulisi pyrkiä löytämään kestäviä ratkaisuja paikan päällä, mutta sen sijaan olemme olleet kilttejä ja poliittisesti korrekteja. He todellista solidaarisuutta voi uudistaa. Thank you. Um, Kiitos. Edustaja Valenciano, työllisyyspuheenvuoro. Olkaa hyvä. No, niin, ihan yksinkertaista puhemies. Kyse on nyt vain parlamentaarisesta kohteliaisuudesta. Ensin Borgeccio täällä ylitti puheaikaansa puolella tunnilla ja sitten hän huutelee täällä ja loukkaa muita puhujia. Tämä ei ole tämän salin arvonmukaista ja teidän olisi pitänyt puuttua asiaan. Madam. Kyllä. Edustaja, kuten huomasitte, minä kyllä olen tähän puuttunut monta kertaa. Tämä on hyvin tunteikas keskustelu. Kiitos tuosta Nyt puheenvuorossa saa minuutiksi edustaja presidente. Kiitoksia. Turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa Eurooppa tekee sen, mitä pitää kansainvälisten sääntöjen mukaan, mutta ensinnäkin meillä pitäisi olla vastaanottopolitiikkaa. Ja puheenjohtajavaltion pitäisi nyt viedä eteenpäin Dublin-uudistusta. Emme voi jatkaa enää mutta kun hitaammin? Kello käy, mutta tulkit tarvitset vähän nyt jeesiä. Niin emme voi jatkaa enää, jos ei meillä ole kunnollista vastaanottoa politiikkaa. Ja toinen asia on se, että humanitaarinen apu on kriminalisoitu. Se, mitä tapahtui Sea-Watch-alueessa, siellä oli miehiä, naisia, lapsia, päiväkausia, ja mikään eurooppalainen satama ei ottanut heitä vastaan, ja tämä on todella häpeällistä. Ja nyt tähän liittyy myöskin Open Arms-alus, joka on nyt sitten Barcelonan satamassa. Se, sitä ei päästetä pelastamaan henkilöitä. Ja sanotaan, että jos ei noudata kansainvälistä oikeutta, niin myöskään silloin kansalaisjärjestöt eivät saa niiden tehdä. Eli viekää Dublinia eteenpäin, älkääkä kriminalisoitu in, humanitaarista apua, antakaa kansalaisjärjestöjen toimia, jos teitä ei tehdä mitään. Thank you. Kiitos. Minuutiksi edustaja Benito Siluaga. Señoras y señores del... Kiitoksia, neuvosto. Se, mitä te olette tehneet, ei ole mitään maahanmuutto- tai turvapaikkapolitiikkaa. Te vain suljette ja ulkoistatte rajoja. Ja tällä tavalla maahanmuuttajat kuolet, he ovat hukkuneet välimeren tai heidät on hylätty autiomaahan. Mutta mitä väliä, he ovat maahanmuuttajia ja ennen kaikkea köyhiä. Viime kuussa oma maan valtuuskunta kävi Nigerissä ja se on selkeä esimerkki EUn ulkopolitiikasta.